ja haluan kiittää komission puolesta ja korkean edustajan puolesta. Kiitos. Kiitoksia komission jäsen de Gucht. Tähän päättyy keskustelu. Kuusi päätösolosema esitystä on jätetty. B7 vihreältä ja B7 661 Sitten 671 kautta 2010, anteeksi QE ryhmältä. Sitten 673 2010 EPPltä. Sitten 674 ALDE-ryhmältä ja 681 ähm vapaa-demokraattinen ryhmältä ja äänestys huomenna. Sitten seuraavaksi on keskustelu kansainvälisestä kaupasta, toisaalta tai äh, Saifin mietintö ihmisoikeudet ja sosiaali- ja ympäristön rommut kansainvälisissä kauppasopimuksissa. Sitten on 7.030.2010 Jadon mietintö, kansainvälinen kauppapolitiikka ja ilmastonmuutoksen haasteet, A7.03.17.2010. Desirin mietintö yritysten yhteiskuntavastuu kansainvälisissä kauppasopimuksissa. Yhteiskeskustelu alkaa esittelijöiden puheenvuoroilla. Ensimmäisenä kollega Saifi, neljä minuuttia. Merci, monsieur. Kiitokset puhemies. Hyvä komission jäsen, hyvät eurokansan edustajat. Tämän, tämä asia koskettelee kansainvälistä keskustelua Kehity, kehittymässä olevat valtiot ajattelevat, että kehittyneet valtiot käyttävät ihmisoikeuksia voidakseen jonkinlaista suojelujärjestelmää luoda niihin suuntaan, niiden suuntaan. Ja täällä sitten kuitenkin ympäristö- ja sosiaalidumpingia harjoitetaan näihin valtioihin nähden. Minä haluaisin hyväksyä tähän pikemminkin eh, myönteisemmän näkemyksen, kun kyse on sosiaali- ja ympäristölainsäädännöstä ja kauppasopimuksista, intresseistä, jotka, voivat, jotka voidaan liittää yhteen, mikä mikäli kaikki pelaavat samoin säännöin. Unioniin täytyy toimia painokkaasti kansainvälisissä kauppavaihtosuhteissa muutoksen aikaansaamiseksi. E- unioni on tehnyt, unionin täytyy toimia perustussopimustensa mukaisesti ja niiden pohjalta unionin täytyy toimia kestävän kehityksen ehkä edistämiseksi ja ihmisoikeuksien toteuttamiseksi ja tasa-arvoisuuden edistämiseksi. Ja näin meidän täytyy toimia monenvälisellä tasolla, kahdenvälisellä tasolla ja yhdenvälisellä tasolla. Monenvälisellä tasolla unioni unionin tulee rohkaista kansainvälisiä järjestöjä, erityisesti maailman kauppajärjestöä, enemmän ottamaan huomioon juuri nämä yhteiskunnalliset ja ympäristöön liittyvät säädökset. Näiden kansainvälistöjen järjestöjen täytyy myöskin vahvistaa yhteistyötänsä keskenään. Ja tämän, tästä syystä minä ehdotankin, että kansainvälinen työjärjestö saisi toimia maailman kauppajärjestössä tarkkailijan jäsenenä. Ympäristöpuolella minun mielestäni vihreään teknologiaan ja vihreisiin tuotteisiin pääsyn täytyisi olla yksi meidän etusia kysymyksistämme uustien politiikkojen luomisessa työllisyyskysymyksissä ja myös uusien kasvumahdollisuuksien etsimisessä eurooppalaisille yrityksille, jotka ovat tällä alalla kovasti kilpailukykyisiä. Meidän täytyy myöskin havaita, että me, että ympäristöä täytyy hallinnoida kansainvälisellä tasolla ja täytyy luoda sellainen järjestö, joka voitaisiin ottaa yhteyttä tässä ympäristö- ja lainsäädäntöön liittymisessä polkemisessa. Unioni voi tosiaan toimia esimerkkinä näissä kysymyksissä. Vapaakauppasopimukset, jotka on tehty uuden sukupolven lainsäädännön mukaisesti, lisä, sisältävät nämä ihmisoikeuskysymykset ja tätä, tämä liittyy myös kestävän kehitykseen, joka pitää saada näihin kappaleisiin mukaan. Komissio on tehnyt tällaisia sopimuksia ja tulevaisuudessa sen täytyy vaatia ympäristö- ja yhteiskunnallisia eh, säädöksiä mukaan ja kaikki kauppakumppanit tulee saada tämän näiden normien piiriin. Nämä perussäännöt voidaan tapauskohtaisesti sitten lisäsopimuksin vahvistaa eh, riippuen siitä, minkälaiset eh, kyseisen valtion ympäristö- ja yhteiskunnallisia lainsäädännölliset kehykset ovat. Näin voidaan tunte, toimia paljon joustavammin eri kauppakumppaneidemme kanssa ja näin toimittaisiin myös tasa-arvoisemmin kaikkiin nähden. Erityisesti täytyy tietysti kahdenvälisten sopimusten toteuttamista ja täytäntöönpanoa tutkailla ja täytyy toteuttaa näitä vaikutusten valvontatutkimuksia ennen, jälkeen ja myös näiden sopimusneuvottelujen aikana. Myös kestävästä kehityksestä myös ja ihmisoikeuksista. Minu, minä minä kovasti toivon, että asiat no, si, si, si, kehittyisivät nopeasti, eh, koska tämä etusijajärjestelmä tulee, preferenssijärjestelmä tulee pikapuoliin hy, hy, uudistetuksi. Siihenhän kuuluu noin 30 erilaista kansainvälistä sopimusta, jotka liittyvät ihmisiin, ihmisiin eh, hyvän hallintoon, työllisyyteen ty, ja työoikeuteen ja ympäristöön. Jos nämä, tämä yleissopimus hyväksytään, niin käytännössä on hyvin vaikeaa mitään vääriä käytänteitä enää toteuttaa. Komission täytyy ryhtyä tutkimuksiin ja myös sitten tietyt preferenssit poistaa, jos jonkinlaisia tai epäilystäkään on siitä, että näitä yleissopimuksia ei noudateta. Vielä lopuksi huomauttaisin, että joihinkin toimiin voidaan ryhtyä jo nyt, mutta päivässähän ei mitään asenteita voida muuttua, muuttaa. Unionin täytyy toimia pikkuhiljaa päästäkseen tasapainoiseen suhteeseen kauppa-asioissa. Kiitoksia. Kiitoksia, rouva Saifi. Sitten neljä ja puoli minuuttia, kollega Shadow. Monsieur le Président. Euh, hyvä puhemies, hyvä komission jäsen, hyvät eurokansanedustajat, hyvää iltaa. Nyt tällä hetkellä, kun unioni yrittää Lissabonin sopimusta ja kauppapolitiikkaansa uudelleen määritellä, niin, ja teollisuuspolitiikkaansa myöskin, niin tänne saapuu kolme samanlaista tekstiä keskusteltavaksi parlamenttiin. Nämähän käsittelevät kaikki samantyyppistä keskustelua eh, siitä, miten, mitä kauppapolitiikka on ja miten se sitten linkitetään sosiaalikysymyksiin, ympäristökysymyksiin ja ihmisoikeuskysymyksiin. Tämä on aivan tervetullut hetki, koska me olemme elämme tässä tietynlaista jatkuvaa mielenhäiriötilannetta, skitsofrenista tilannetta, koska jatkuvasti julkisessa keskustelussa on yrityksiä, jotka asettavat yhteiskunnalliset oikeudet kyseenalaisiksi ja ympäristöongelmat jatkuvasti vain vaikeutuvat ja korostuvat. Ja sitten kuitenkin me teemme tällaisia vapaakauppasopimuksia eri valtioiden kanssa ja neuvottelemme maailmankauppasopimuksia neuvoston kanssa ja yritämme, pyritämme kaikenlaisia sääntöjä sääntöjä luodaan, ja me olemme näin aivan äärimmäisen kaukana siitä keskustelusta, jota kansalaiset tänä päivänä käyvät. Miten me voimme julkisessa mielipiteessä selostaa sitä, että jalkapallo, joka saapuu eurooppalaisille markkinoille, on tuotettu aivan surkeissa tilanteissa, ja, ja, ja, ja, ja saattaa olla valmistettu jossakin lasten lapsityövoimalla ja jossa minkäänlaista ammattiyhdistysliiketoimintaakaan ei ole. Miten voidaan väittää, että Euroopassa tuotettu jalkapallo ja tämä olisi siis tasa-arvoinen? Tämä meidän vastuumme on nyt se, että me saamme kauppapolitiikkaan nämä sosiaalikysymykset ja ympäristökysymykset mukaan. Minun tekstini tietysti liittyy suoraan myös kauppakysymyksiin. Meillä on tänään nykyisin, nykyisin Euroopassa valtioita, jotka Eh, jotka tuottavat sellaisia tuotteita, jotka voidaan ajatella, e, jo, joihin, jossa liitetään, kiinnitetään huomiota noihin tuohon päästökauppakysymyksiin. Suurin osa, hyvin moni osa tästä tuotannosta ei ole tietysti tuotettu, Euroopan unionissa, ja sen takia meidän täytyy vapaakauppasopimuksiin ehdottomasti liittää nämä ympäristökysymykset ja ilmastokysymykset päästökaupan näkökulmasta. Ja tätä meidän täytyy myös pyrkiä selittämään julkiselle mielipiteelle, erityisesti jos ajattelemme esimerkiksi tätä metsä, metsäpolitiikkaa ja lisää uudelleen metsittämispolitiikkaa. Tästä keskustellaan myös Kankunissa juuri tästä metsien tuhoamiskysymyksestä. Eli meidän täytyy nähdä selvästi näiden aiheiden väliset erot, mutta ottaa ne kaikki mukaan keskusteluihin. Minä haluaisin erityisesti kiittää varjoesittelijöitä eri ryhmistä, koska me olemme pyrkineet toimimaan mitä rakentavimmin näissä asioissa. Toivon, että tämä yhteisenkin sitten äänestyksessäkin näkyy, ja tässä me sitten voimme käydä tätä keskustelua, mutta pyrkiä toimimaan ilman mustavalkoista näkemystä näkemystä ja ja, ja ajatellaan siten, että, että tämä ilmastontorjunta ja vapakauppasopimukset tuhoavat tyystin koko Euroopan teollisuuden. Kun me sitten lähdemme keskustelemaan esimerkiksi hiilipäästöistä, niin me yritimme sitten joka kerta täsmentää, mikä on tuo äh, toiminnan ala ja teollisuuden ala, josta kyse on, ja miten sitä teollisuuden alaa voitaisiin sitten suojella näissä hiilipäästökeskusteluissa. Ja samalla tavalla me käymme keskustelua maailmankauppajärjestöstä ja tuotantojen menetelmistä. Kaikista näistä asioista me olemme pyrkineet muiden ryhmien kanssa saamaan sellaiset ehdotukset, joiden pohjalta pääsisimme totisesti eteenpäin ja ymmärtäisimme toinen toisiamme ja joiden pohjalta voisimme myös sitten vastata komission kunnianhimoisiin tavoitteisiin ja, ja eurooppalaisten to, muiden toimielinten kunnianhimoisiin tavoitteisiin. Minä toivon totisesti, että huomisessa äänestyksessä tämä yhteistyön henki ja rakentava henki välittyisi eteenpäin. Minä tosiaan haluan vielä kertaalleen lopuksi kiittää kaikkia niitä, jotka auttoivat minua tässä työssä. Vielen Dank, Herr Kollege Jadot. Als nächstes für vier Kiitoksia kollega Jadot. Sitten kollega Desir, neljä minuuttia. Monsieur le Président, euh, monsieur... Kiitokset puheenjohtaja, hyvät, äh, hyvä komission jäsen, hyvät äh, kollegat. Minä haluan tietysti kiittää myös kansainvälisen kaupan valiokuntaa ja varjoesittelijöitä eri ryhmistä heidän tekemästään yhteistyöstä tässä kolmanne, tästä kolmannesta mietinnöstä näistä samoista asioista. Tässä on uusia ajatuksia komission ehdotuksessa voidaksemme edistää yritysten yhteiskunnallista vastuuta kauppa, unionin kauppapolitiikassa nyt on kyse kansainvälisestä kriisistä, siitä tuli huomattavia taloudellisia ja sosiaalisia ongelmia ja siitä syntyy keskustelua siitä, mitä kansalaiset odottavat meidän politiikoistamme. Ja siitä täytyy kyllä oppia jotakin ja meidän vakuutu, vakuuttava kantamme on sen, että nyt kansainvälisissä kauppasopimuksissa täytyy globalisaation vastata ja sitä ryhtyä sääntelemään ja erityisesti ympäristö- ja yhteiskunnallisesta näkökulmasta. Tässä puhutaan erityisesti talou- jäsenvaltioista ja valtioista ja niiden talouksista ja erityisesti muista taloudellisista tekijöistä, kuten yrityksistä, varsinkin monikansallisista yrityksistä, jotka ovat suurimpia maailmankaupan tekijöitä. Ne ovat käyttäneet paljon enemmän markkinoiden avoimuutta hyväkseen päästäkseen kuluttajien äärelle, mutta myös ulkoistaakseen suurimman osan tuotannostaan ja myös eriyttääkseen hankintaketjuaan usein sellaisiin valtioihin, joissa kustannukset ovat hyvin alhaiset ja joissa ympäristö- ja yhteiskunnalliskysymyksiä hyljitään, hyljeksitään. Ja tässä on myös havaittavissa huomattavaa kilpailukykyä näissä kehittymässä olevissa valtioissa saada itselleen näitä ulkopuolisia sijoituksia kansainvälisistä yrityksistä. Ja tämä monta kertaa johtaa aivan sietämättömiin työoikeuden, e, ihmisoikeuksien ja ympäristöoikeuksien polkemiseen. Ja tässä voidaan ajatella esimerkiksi Intian kemian teollisuusongelmia, joissa suuret tuhannet joukot ovat joutuneet kärsimään näistä erinäisistä ongelmista. sama koskettelee sitten Burman ja Afrikan porauslaitteita ja suorin piirtein orjuudessa työtä tekeviä tekstiilityöntekijöitä ja lapsia, jotka tekevät Aasiassa työtä ja Keski-Amerikan maanviljelyksessä surkeissa oloissa. Tämä on aivan täysin hyväksymättömissä. Monta kertaa yritykset tulevat kuitenkin teollistuneissa valtioista, niiden tytäryhtiöt siellä toimivat ja, ja, ja, ja tässä on kyse myös eurooppalaisista yrityksistä, mikä tätä voi missään tapauksessa hyväksyä hyväksyä. Meidän täytyy seuraavina vuosina keskustella. Anteeksi. Bitten etwas langsamer zu sprechen, die Dolmetscher kommen nicht mehr. Could you please slow down a bit? Voisitteko hidastaa? Tulkit eivät enää pärjää. Eivät pysty seuraamaan teitä. Selvä. No, tässä tosiaan varmaan täytyykin näin toimia. Niin, No, minä sanoin tuossa äsken, kun mikrofoni katettiin, katkaistiin, että me olemme tässä parlamentissa käyneet monta kertaa päätöslauselmakeskustelua ja yhteiskunnallisista vastuuta ja yritysten ympäristövastuuta käyneet läpi. Ja tietysti on päästy eteenpäin, mutta kuitenkaan ei ole puhuttu kauppaka- kauppasopimusten sosiaaliasioista, johon Saifin teksti viittaa. Kauppasopimukset sisältävät oikeudellisia sopimuksia ja sääntöjä, jotka sitovat yrityksiä ja valtioita, mutta muut ympäristö- ja yhteiskunnalliset säännöt koskevat ovat aivan vapaaehtoisia. Sitä ei, siitä ei ole puhuttu pakottavalla tavalla, vaikka tässä pitäisi liikkua aivan samaan suuntaan, jotta globalisaatio kunnioittaisi paremmin kestävää kehitystä ja ihmisoikeuksia. Me toivommekin siksi, että tähän, nämä asiat otettaisiin mukaan vapakauppasopimuksiin ja otettaisiin tiukka yritysten vastuu, e, varsinkin tuohon kappaleeseen, jossa puhutaan kestävästä kehityksestä ja selkeä sitoumus pitäisi olla näihin töihin ja niitä sitä pitäisi myös yrityksiä yrityksissä valvoa. Näin unionin täytyisi rohkaista yrityksiä toimimaan juuri tähän suuntaan ja sitoutumaan tähän työhön. Ja meidän täytyy avata yhteyspisteitä, jotta tieto voitaisiin saada käyttöön ja sitten myös kansalaisyhteiskunta ja ammattiyhdistysliikkeet voisivat toimia avoimemmin ja me tarvitsemme avoimuutta ja raportointivelvollisuutta ja me tarvitsemme yritysten ennaltaehkäiseviä toimia myöskin. Ja vielä lopuksi huomauttaisin, että kun hyvin vakavasti on näitä oikeuksia ympäristökysymyksissä ja yhteiskunnallisissa kysymyksissä poljettu ja niihin pitää puuttua. Anteeksi, saanko vielä jatkaa? Minä olin juuri päättämässä puheenvuoron. Kiitoksia kovasti, herra kollega. Jotkut asiat eivät sovi. Teillä on neljä minuuttia aikaa, yli neljä ja puoli minuuttia, vaikkakin keskeytin. Minulla on tällainen suuri piirteinen linja jokaiselle jäsenelle. Te pääsette kohta ääneen, herra kollega. Yritän tehdä tämän nyt mahdollisimman oikeudenmukaisesti, mutta sanotte siihen väliin. Tai täytyy sanoa, että minä katson myös kelloa. Jos haluamme elävää keskustelua, niin ei se ole hyvä, että luette noin nopeasti että teidän ei pitäisi ajatella pelkästään omia valitsijoitanne, teidän tapauksessa ranskalaisia, tämä koskee kaikkia, vaan tässä on tulkkaus, joka, ja sitä kautta tätä tarjotaan kaikille kansalaisille. Ja jos tulkit eivät ehdi perässä, niin muut eurooppalaiset eivät ymmärrä teidän puhettanne, jos luette liian nopeasti. Joten kaikkien pitäisi vähän rajoittaa tätä puheaikaa, ei ottaa toisilta puhujilta sitä pois, se sitten otetaan pois äh, menettelystä ilman puhujallista. Oliko työjärjestyspuheenvuoro? Olen toinen kerta, kun olen tässä salissa ja nähnyt, että puhemies keskeyttää yhden puhujan siksi, että puhuvat liian nopeasti. Ja minä en tiedä, kuinka usein te puhutte itse, mutta teidän pitäisi ymmärtää, että tuo keskeyttäminen johtaa siihen, että puhe tuhotaan. Olen täysin en ole täysin eri mieltä mitä herra Desir sanoi, mutta todellakin tulkeilla ovat palkallisia työntekijöitä, se eivät pysty noudattamaan pysymään nopeudessa, se on heidän ongelmansa, mutta ei ole oikein, että puhemies keskeyttää niin kuin te juuri teitte. Herr Kollege, es ist sehr wohl meine... Kollega, se on kyllä hyvinkin minun tehtäväni. Jos on 100 metrin juoksija, sille maksetaan miljoona, että juoksevat kymmenessä sekunnissa niin ei, vaikka maksettaisiin 10 miljoonaa, niin ei sitä voi juosta viidessä sekunnissa. Ja minulla on velvollisuus keskeyttää, jos puhutaan liian nopeasti. 13 vuotta olen täällä ollut. Tiedän oikein hyvin, että tulkit, kun he eivät enää pysy perässä, minulla on täällä tällainen eh, valo, jossa lukee, että hidastakaa. Ja kun eh, tulkit painavat tarpeeksi sitkään tätä, niin täällä oli valiokunnassakin on ollut näin olla niin sitten koppi voi pysäyttää tulkkaamisen. Sitten tulkkausta ei ole ollenkaan. Frau Perves, ich nehme ich Allah. Rova Perves, se, minä sallin täällä sen, mitä tekin valiokunnissa. Eli jos on oma puheenvuoro, niin asiat voidaan selvittää. Das ist sehr genau dasselbe. Joo, ihan sama asia on. Ich erteile Herrn Kommissar die Gücht das Wort. Nyt komissio sen Guhtille puheenvuoron. Thank you, uh... Kiitos, puhemies. Salka minun vakuuttaa, että jos, jos minä joudun juoksemaan 100 metriä, niin se veisi ainakin 15 sekuntia. Ei kannata ainakaan antaa minulle tässä mitään. <clears throat> niin. Ensinnäkin haluaisin kiittää esittelijöitä ja Inta-valiokuntaa näistä mietinnöistä, jotka ottavat esille tärkeitä asioita, jotka liittyvät siihen, miten Euroopan unionin kauppapolitiikkaa voi vaikuttaa siihen, että voidaan saavuttaa joitakin perustavanlaatuisia tavoitteita, jotka liittyvät julkiseen politiikkaan, ihmisoikeuksien kunnioittaminen, taloudellisen hyvinvoinnin ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden edistäminen. Kestävän kasvun saavuttaminen ja ympäristön kunnioittaminen, samoin myöskin ilmaston kunnioittaminen. Te ymmärtänette, että lyhyessä ajassa, joka minulla on käytössäni tänään, on mahdotonta käydä jokaisen mietinnön yksityiskohtiin, mutta haluaisin esittää muutamia yleisiä kommentteja. Kolme mietintöä sisältää monia yhteisiä kohtia. Niissä kaikissa puututaan politiikan johdonmukaisuuteen ja tarpeeseen, että kauppapolitiikkaa harjoitetaan EUn kaikkien tavoitteiden luomissa puitteissa, ennen kaikkea sen taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristöllisten puiteehtojen mukaisesti. Olen, haluaisin sanoa, että on tärkeää käyttää kaikkia veneitä, jotka ovat käytössä, jotta voidaan saavuttaa nämä tavoitteet. Samanaikaisesti kuitenkin pitäisi korostaa sitä, että tehokkaan toiminnan täytyy luottaa siihen, niihin välineisiin, jotka ovat kaikkein soveliaimpia eri asioiden käsittelemiseen. Meidän tavoitteenamme on turvata e, EUn sosiaalista mallia, sen periaatteet ja arvoja. Olen tietoinen siitä, että on suuria odotuksia, jotka kohdistuvat tähän. Mutta meidän täytyy pitää mielessämme, että kaikkia ongelmia ei välttämättä voida ratkaista e, papereilla. Monissa poliitikoissa saattaa olla parempia ratkaisuja ja tehokkaampia ratkaisuja. Meidän pystytään myöskin tasapainottamaan eri intressit joka on poliittisen toiminnan ydin, niin että aina on valintoja joudutaan tekemään. Haasteet tulevat myöskin olemaan erilaisia riippuen siitä, ajatellaanko me nyt autonomisia välineitä, kuten eh, yleisiä tullitusjärjestelmiä tai kahdenkeskisiä tai monenkeskisiä järjestelmiä. Saifin mietinnössä puhutaan eh, ympäristö- ja eh, sosiaalisista standardeista. Kansainvälisessä kauppasopimuksessa voidaan todeta, että kaikki nämä tarjoavat erilaisia vaihtoehtoja Yleisesti ottaen kansainvälinen yhteistyö on potentiaalisesti sellainen tekijä, joka voi saada aikaan tehokkaampia toimia. Mutta täytyy ottaa huomioon myöskin se, mikä on hyväksyttävää kauppakumppaneille ja millä hinnalla. Ennen kaikkea, kun on kysymys monenkeskisistä yhteyksistä, yksimielisen saavuttaminen voi olla vaikeaa. EUlla on yleisesti intressejä siinä, että kehitetään kansainvälistä hallintoa lisäämällä johdonmukaisuutta toimien välillä eri foorumeilla, VTOssa, ILOssa, kansainvälisissä ilmastoneuvotteluissa ja niin edelleen. Kolme mietintöä viittaa eri suuntiin tässä. Meidän täytyy olla pragmaattisia, meidän täytyy pyrkiä etsimään käytännön askelia, jotka voivat olla tehokkaita lyhyin askelin ja niitä, ajatella niitä toimia, jotka voivat antaa tuloksia pitkän tähtäyksen tavoitteissa. Meidän täytyy ajatella etukäteen, miettiä, mutta samanaikaisesti kovin täytyy katsoa, miten, minkälaisen tuloksiin sen kauppapolitiikka voi johtaa. Tämä koskee myöskin kahdenvälisiä sopimuksia. Määräykset kaupan me niistä ei saa tulla puhtaita julkilausumia tai hyvien aikeiden ilmaisevia, hyviä aikeita ilmaisevia asioita, niin olla sellaisia, että ne pannaan toimeen. Ajattelen äh, Jadon kommentteja ilmastonmuutoksesta. On hyvin tärkeää, että kaikki vaihtoehdot todellakin voivat tehokkaasti vähentää äh, hiilivuotoja ja tätä kautta myöskin ne voidaan saavuttaa siirrettävillä kustannuksilla. Rajatoimintahat ovat myöskin asia toimia, miten voidaan metata, miten voidaan seurata. Totuus on, että meidän pitää olla varovaisia, meidän pitää arvioimaan kaikki olennaiset kysymykset ennen kuin me teemme johtopäätöksiä. Sanottoni tämän, EUn pitäisi jatkaa kaikkien järjellisten vaihtoehtojen tarkastelua herra Desirin mietinnössä, jos puhutaan yritysten yhteiskuntavastuusta, huomasin kommentin, että komission aloitteiden tulisi keskittyä siihen, että tuetaan eikä säädellä ää, äh, ää, äh, tätä ää, yhteiskuntavastuuta. Mutta tämä merkitsee, että tuetaan, säädellään, vahvistetaan. Ja esittelijä on hyvin selkeästi tarttunut tähän. Tämä merkitsee sitä, että siinä sisältyy hyvin paljon poliittisia ja käytännöllisiä näkökantoja Todellakaan tällä ei voida vapauttaa valtioita vastuustaan. Aivan kuten valtiolliset laitokset, elimet eivät ole sinänsä olemassa, että pakottaa yhtiö, yhtiöiden politiikkaa tiettyjä asioita. Tätä asioita pitäisi kuitenkin tarkastella. Me samana kanssakin OECDn suuntaviivoissa, koska monen monikansallisia yrityksiä vuoden 2011 aikana. Tämä on esimerkki siitä, miten höllistä työtä voidaan tehdä ja jossa me olemme aktiivisesti mukana. Mietinnöt ja sisältävät hyvin täsmällisiä suuntia mahdollisista väylistä, joilla voidaan lisätä vaikutusaloja avoimuutta niissä toimissa, jotka koskevat sosiaalista ja ympärillisiä määräyksiä. Mukaan luettuna määräyksiä koskevat CSR ympäristökysymyksistä, mutta kuitenkin turha todeta, että komissio pitää näitä asioita edelleenkin tärkeinä, näitä suuntia tärkeinä. Ajatellen niitä asioita, jotka otin esille, meidän pitäisi ennakoida tärkeitä varauksia erinäisissä kysymyksissä, samoin kuin myöskin erinäisiä sopimuksia erinäisissä muissa asioissa. Meillä on todellakin paljon tilaisuuksia ensi vuoden aikana, e, kun uudelleen arvioidaan e, yleistä ja ajatellen myöskin tulevaa lainsäädäntöä ja siihen liittyviä menettelyjä. Komissio on valmis yhdessä parlamentin kanssa tutkimaan sopivia, tehokkaita ja toimivia keinoja, joilla voidaan katsoa, että kaupallista todellakin heijastelee sosiaalisia näkemyksiä. Periaatteen pitäisi olla varova, sen analyyttinen lainsäädäntö, joka katsoo myöskin, mitkä ovat poliittiset tavoitteet, samalla myöskin realistiset odotukset. Vielen Dank, Herr Kommissar de Gucht. Es folgen... Kiitos komission de Gucht. Sitten valiokuntien puhujat. Ensin kollega Martin, ulkoasianvalikunnan nimissä kaksi minuuttia. Thank you, President. Should Europe... Kiitoksia puhemies. Pitäisikö kauppapolitiikassa olla ytimenä se, että saadaan kaupallisia etuja maksimaalisesti, vai pitäisikö tukea laajempia tavoitteitamme? Kestävää ympäristöpolitiikkaa, ilmastonmuutoksen torjuntaa, sosiaalinen mallimme, tukea ihmisoikeuksia ja demokraattisia arvoja. Kolme edellistä puhujaa ja muutkin esittelijät ovat varmasti mieltä, että vasta pitäisi olla positiivinen ja niin myös komission jäsen. Ja itse asiassa toimissamme asetamme ihmisoikeudet ja ympäristön suojelun työstandardit kahdenvälisiin kauppasopimukseemme, mutta kysymys on siitä, että teemmekö sen sellaisella tavalla, jonka myötä voimme varmistaa sen, että toimeenpano on asianmukaista ja standardia noudatetaan. Ihmisoikeuksien aliavaliokunta, sillä on vakavia epäilyksiä tehokkuudesta tähän mennessä. Haluaisimme tulevaisuudessa valmistaa, että kun sopimuksia jo valmistellaan, niin siellä on sitten ihmisoikeuksien vaikutusten arviointi, jotta voidaan varmistaa, että sopimukset ei ole pelkästään taloudellisia etuja, vaan myös, ihmisoikeudet hyötyvät. Uskomme, että järjestelmä sille, että laitetaan hyllylle sopimukset ihmisoikeuksista. Sitä täytyy tehdä avoimempi siitä järjestelmästä. Ja arvostan sitä faktaa, että Karel Kuht sanoi, että tähän suuntaan ollaan menossa. Sitten SP Plus. Edunsaajille edunsaajia. Edunsaajille täytyy saada oikeudenmukaiset viitearvot, jotta voidaan varmistaa, että ympäristö-, sosiaali- ja ihmisoikeusstandardit edelleen ovat korkealla ja niitä noudatetaan johdonmukaisesti herra Zir, herra Jadot, ovat kaikki tehneet selväksi, että kauppaa ei pidä pitää tavoitteena itsessään, vaan sen pitää olla osa laajempaa globaalia strategiamme, tukea reilumpaa ja terveellisempää ja turvallisempaa planeettaa. Kiitoksia. Kiitoksia kollega Martin. Kiitoksia kollega Martin. Sitten kehitysyhteistyövaliokunnasta kaksi puhujaa. Ensin kollega Katsmark, minuutti. Puhemies, hyvät kuulijat iloisen siitä, että Renzier de Kuht Saifi ymmärtävät hyvin, että jos haluamme reilut kauppatavat, niin standardien ja standardien laajasti ymmärrettynä, johon kuuluu ihmisoikeudet, yhteiskunnalliset ympäristöstandardit, täytyy lähentyä, yhdentyä. Standardit ovat äärimmäisen tärkeä asia. Ei pelkästään maailmankaupan vuoksi, vaan myös kehitysyhteistyön vuoksi, ja mikä tärkeämpää, niiden arvojen toteuttamiseksi, joita me pidämme perustavanlaatuisina. Kehitysyhteistyövaliokunta on esittänyt huomioita Rova Saifille. Esimerkiksi, että puuttuu kattava lähestymistapa siihen, miten yritykset selviytyvät ihmisoikeuksien, noudattam- ihmisoikeuksien noudattamisesta ja tämän myötä sitten jotkut valtiot ja yritykset kiertävät näitä ihmisoikeusvaatimuksia. Kiitoksia paljon. Vielen Dank. Es folgt jetzt... Kiitoksia. Sitten rouva kollega Kres, minuutti. Kiitoksia. Minä haluaisin ähm, kehitysyhteistyövaliokunnan puolelta huomauttaa, että ilmastonmuutoskysymyksissä erityisesti haavoittuvimmat kansat ja erityisesti alkuperäiskansat joutuvat eniten kärsimään ja heidän osallistumisensa kauppapolitiikan mukaan muotoilemiseen on merkittävää. Unionin politiikan, kauppapolitiikan täytyy toimia johdonmukaisesti ilmastonmuutoksen torjunnan ja köyhyyden torjunnan kanssa. Me toivomme, että ympäristölauseket otettaisiin mukaan kaikkiin unionin ja maailmankauppajärjestön sopimuksiin. Uudestaan käsiteltäisiin puhtaan kehityksen tekstiä ja sitten lapsityövoimaa. 20 prosenttia päästöistä tule, syntyy kuljetuksista ja meidän täytyisi pyrkiä siihen, että kuljetukset olisivat mahdollisimman lyhyitä ja maatalous toimisi vähäpäästöisesti, jotta me täällä ja myös sitten kehittyvissä valtioissa voisimme kaikki yhdessä vähentää päästöjä. Kiitoksia. Kiitoksia kollega Krees. Sitten työllisyys- ja sosiaalivaliokunnasta kollega Peres. No, hyvä puhemies, hyvä komission jäsen. Puhun työllisyysvaliokunnan nimissä ja olemme tässä täysin Harlem Desirin kanssa ja intavaliokunnan linjoilla. On totta, että yksi keskusteluimmista kysymyksistä on ollut juuri se, mikä on yritysten sosiaalinen vastuu ja mitä, mihin se sitten auttaa. Onko se itsestäänselvyys vai pitäisikö sen sitten lainsäädäntöä toteuttaa ja myös täytäntöönpanossa tulla esiin. Meidän täytyy miettiä todellakin yritysten hallintoa ja linkittää nämä kaksi keskustelua toinen toisiinsa. Meidän, minun valiokunnassani, työllisyysvaliokunnassa, sosiaalinen vastuu on aivan oleellista, jos me haluamme nyt ja sitten myöhemmin kauppasopimuksissa pyrkiä torjumaan esimerkiksi veron kiertoa ja harmaata taloutta ja tuota työvoimaa. Tässä yritysten sosiaalisessa vastuussa täytyy pyrkiä siihen, että sitä arvostetaan ja ammattiyhdistysliikkeessä ja yritysneuvostoissa eurooppalaisella tasolla ja, ja todellakin sitouduttaisiin tähän työhön. Meidän mielestämme Näiden välineiden täysi käyttö vaatii YK ihmisoikeuskysymysten noudattamista ja täytyy pyrkiä näyttelemään selkeää roolia näissä asioissa. Olemme myös sitä mieltä, että yritysten sosiaalinen vastuu on yksi kilpailukykyyn liittyvä väline ja sitä on käytettävä vaikka nyt tai sitten myöhemmin konsensus saattaisi heilua. Yritysten sosiaalinen vastuu on tällä hetkellä kuitenkin yhdessä hyväksytty ja niitä pitäisi liikkua, niistä pitäisi liikkua nyt eteenpäin ilman, että heikennetään työllisyys sopimuksia tai työehtosopimuksia. Yritysten sosiaalinen vastuu sisältää kauppasopimukset ja niiden, näiden kaikkien täytyy olla keskenään dynaamisia ja niiden täytyy pystyä muokkautumaan uusiin toiminta-aloihin. Kiitoksia kollega Peres. Sitten kaksi minuuttia herra Howitt ja myöskin työllisyys- ja sosiaalivalikunnasta. Esittelijänä yritysten yhteiskuntavastuussa kolmen toimikauden ajan Pidän oikein hyvänä Desirin lähestymistapaa. Tämä pitäisi valtavirtaistaa yritysten yhteiskuntavastuu ja julkisessa politiikassa pitäisi tehdä samoin. Toivottavasti komissio sen de Kuht ottaa nämä huomioon nämä suomitukset uusissa kauppapolitiikka julkilausumissa. Oma OECDn suuntaviivojen ystävänä minun mielestäni kansainväliset yritykset yhteiskuntavastuustandardit täytyy asettaa korkealle sijalle. 25 artikla siitä, että tulevissa kauppasopimuksissa pitäisi ottaa nämä suuntaviivat huomioon, on oikein hyvä. Ja näiden suuntaviivan puitteissa täytyy perustaa kansallisia yhteis, mm, yhteispisteitä. Minäkin äh, haluan vahvistaa tämän äh, esipuheen kappaleen kuu tästä vastuusta. Erityisesti täytyisi ottaa huomioon kritiikki siitä, että hallitukset eivät pysty kunnioittamaan näitä äh, sitoumuksia. Ja voisinko vahvistaa myös kohdan 15 avoimuusvaatimuksen ja pyytää, että julkiset kuulemiset komission puolelta otetaan käyttöön ja että siinä otetaan huomioon periaate siitä, että saadaan integroitu raportointi ympäristö- ja ihmisoikeusvaikutuksista yritysten osalta. Ja, vielen Dank. Ich möchte noch mal drauf... Kiitoksia. Haluaisin viitata jälleen siihen. En haluaisi keskeyttää näin puheen lopussa, mutta jälleen siinä kohdassa tuli tämä viesti, että tulkaiskopeista, että puhe oli liian nopea. Eli pyytäisin puhumaan normaalilla puheenopeudella. Sitten kollega Kaspari, EVP-ryhmän puolesta. Hyvä puhemies, hyvä Rainer Wieland, arvoisat kollegat. Minä haluaisin painokkaasti onnitella kaikkia kolmea esittelijää mietinnöistä. Minusta keskustelu ja neuvottelut näiden kolmen mietinnön osalta ovat olleet hyvä esimerkki siitä, miten parlamentissa tässä tärkeässä aiheessa voimme päästä yhteiselle linjalle. Kuitenkin haluaisin ennen kaikkea keskittyä yhteen asiaan. Meillä on sellainen vaikutelma, että näissä kolmessa mietinnössä keskustellaan intensiivisesti siitä, mikä voisi olla kauppapolitiikan panos kolmelle politiikan alueelle, jotka ovat esillä kolmessa mietinnössä. Kollega Zilin osalta on kysymys yrityksistä, kollega Saifin osalta kysymys on ihmisoikeuksista ja ympäristönormeista, ja kollega Sadun tapauksessa on kysymys ilmastonmuutoksesta. Kaikissa asioissa kaikista tapauksissa käsitellään intensiivisistä, mikä voisi olla kauppapolitiikan osuus näistä asioita käsiteltäessä, mutta voidaan kysyä, mitä itse nämä politiikan alueet tekevät. Miten me sitou, sidou, me ympäristöpolitiikkojen ja muiden poliitikkojen edustajia tekemään kotitehtävänsä omilla politiikan alueillaan, jotta ei synny väärinkäsityksiä. Minusta tavoitteessa olemme yhtä mieltä, mutta aikaisemmin on sellainen tunne, että kauppapolitiikka saa liikaa rasituksia siksi, että useimmin tapahtuu niin, että muut politiikan alueet eivät huolehdi kotitehtävistään, että esimerkiksi ilmastopolitiikassa tämä tapahtui Kööpenhaminassa, jossa ympäristöpolitiikan tekijät eivät päässeet sopimukseen. Jos siellä olisi päästy sopimukseen, niin olisi kauppapolitiikka osattaa liikaa rasituksia siitä, että se joutuisi puuttumaan näihin laiminlyönteihin, kantamaan vastuuta niistä. Ensi viikkojen kuukausien aikana meidän täytyy pohtia sitä, mitä voisivat muut politiikan alueet tehdä kauppapolitiikan puolesta. Ja siksi toivon, että tulevaisuudessakin me käymme kauppaa, emmekä vain keskustele, että me toimimme. Kaikki muukin riittyy kaupasta. Kiitoksia kollega Kaspari. Sitten seuraavana sosialistidemokraattien ryhmän nimissä Arsenis minuutti. Kiitokset puhemies, hyvä komission jäsen de Hucht. Hyvin moneen kertaan olen ollut, olen kuullut siitä, että ei voida tehdä, tie, toimittaa toimia tiettyjen sääntöjen mukaisesti ilmasto-ongelmissa, mutta ilmastokysymys ja ilmastonmuutos on niin valtava, että ei kyse ole siitä, mitä täytyisi soveltaa, vaan miten me ylipäätään tämän ilmiön voimme torjua. Miten voimme tietää, mitä meidän pitäisi pyrkiä soveltamaan. Yksi ratkaisu on se, että saadaan kauppa poliittiset kysymykset ilmaston kysymyksiin mukaan ja, tu- ja vientiä sitten määriteltäisiin ja rangaistaisiin siten niin, joista siten, että niissä valtioissa, jotka eivät toimi ilmastokysymyksissä samoin kuin me toimimme. Ja sitten esimerkiksi tuo vesi kysymys. Ranska ja Belgiahan ovat tämän tuotteen suurimpia viejiä. Kiitoksia kollega Arsenis. Kysytään kaksi ja puoli minuuttia. ryhmän ryhmäpuheenvuoro, kollega Kasak. Благодаря, господин председател, уважаеми господин комисар, уважаеми колеги. hyvät kollegat, puhemies. Haluaisin kiittää kolmea esittelijää, Saifia, Desiria ja erinomaisesta työstä tässä mietinnössä. Pidän hyvänä sitä ajatusta, että ihmisoikeuslausekkeet ovat sitovia luonteeltaan ja ne pitäisi ottaa mukaan kansainvälisiin kauppasopimuksiin ja että täytyisi kiinnittää enemmän huomiota niiden toimeenpanoon. Haluaisin kiinnittää huomioon erityisesti työntekijöiden oikeuksiin ja naisiin ja lapsiin, heidän asemaansa kauppakumppaneiden keskuudessa. GSP Plus on tehokas väline rohkaista demokraattisiin arvoihin kunnioittamiseen kumppanimaissamme, mutta pitäisi olla vahvempi yhteys GSP Plusan ihmisoikeuslausekkeiden välillä. Pitäisi olla parempaa koordinaatiota VTOn välillä toisaalta ja toisaalta sitten ILON ja YK muiden järjestöjen toisaalta. Sen vuoksi uskon, että ILOlle pitäisi antaa se virallisen tarkkailijan status. Sitten seuraavana pohjalla eurooppalaisten kansalaisten edustajina meillä täytyy olla täydet tiedot käynnissä olevista neuvotteluista maailmankaupassa. Niin, että pidetään kiinni Lissabonin äh, Suomesta valtuuksista parlamentin osalta. Mitä tulee sitten Sadon mietintöön, tietysti täytyy rohkaista vihreää kauppaa, mutta täytyy olla hyvin varovaisia siinä, että miten niin kutsuttuja vihreitä tuotteita yksilöidään. Ja täytyy enemmän painottaa sitä, että rohkaistaan ympäristöllisesti kestäviin energialähteisiin. Ja reilun ympäristöllisen hinnan asettaminen niin, että pidetään kiinni ilmastonmuutosnormeista, niin siitäkin olen kovasti samaa mieltä. Kun otetaan huomioon, että että globaalit sopimukset ilmastonmuutoksen torjumiseksi eivät ole todennäköisiä lähtevissä olevassa tulevaisuudessa. EU pitäisi saada aikaan oma mekanismi rajoittaakseen kasvihuonekaasupäästöjä. Ja eh, biopolttoaineet ja biomassa pitäisi ottaa mukaan sitoviin kestävyyskriteereihin, kun pidetään mielessä toisaalta, <clears throat> että on sekalaista näyttöä niiden tehokkuudesta. Haluaisin kiittää edelleen esittelijöitä ja toivon, että näillä mie- mietinnöillä on vaikutusta unionin kauppaneuvotteluihin. Kiitoksia tästä sitten seuraavana eh, vihreiden eh, ryhmäpuheenvuoro kollega Taylor. Kaksi ja puoli minuuttia. Uh, thank you. Kiitos puhemies. Hyvät kollegat, minä olin vihreä varjoesittelijä sekä Safin että Desirin mietinnöissä. Pidämme tätä tärkeinä hyvinä askelina eteenpäin turvata parempia ihmisoikeuksia ja sosiaalisia ja ympäristöllisiä normeja maissa, jotka ovat meidän kauppakumppaneitamme. Jos nuo maat haluavat myydä houkutteleville EUn markkinoille tuotteita, meidän pitäisi rohkaista niitä hyväksymään kunnollisia ja kestäviä normeja ja niin, että voitaisiin varmistaa parannuksia. Pakollisissa lausekkeissa kauppasopimuksissa on yksi tapa saavuttaa tämä. Rova Safi teki erinomaista työtä estelijänä. Hän kävi rakentavaa keskustelua eri kulottuvuuksia, jotka liittyivät ihmisoikeuksiin, sosiaaliympäristön normeissa. Ja me olemme yhtä mieltä hänen siitä, että pitäisi antaa ILOlle voimakkaampi asema ja että kauppajärjestelmä pitäisi uudistaa. Me olemme erityisen iloisia sitä, että vapakasvamuksiin tulisi oma ympäristöosuutensa, ja näin pitäisi olla sitovia eikä pakollisia. Samoin tuljetusjärjestelmille pitäisi antaa kunnollinen asema niissä. Tämä pitäisi ottaa huomioon, mutta me emme voi olla yhtä mieltä esittelijän kanssa ympärist- ihmisoikeuslausekkeista. Emme voi sanoa, että se olisi ollut vapakasvamuksessa kolmien kanssa tyydyttävä se on vitsi niille tavoitteille, joita tällä talolla on ihmisoikeuksien alueella. Sitten lyhyesti herra Desirin mietintöön. Olemme pitkälti yhtä mieltä, kun hän mainitsee rajat ylittävän yhteistyön lähteenä kielteisille vaikutuksille ympäristölle ja sosiaalisille normeille. On hyödytty kaupan vapauttamisesta on pystytty myöskin hyödyntämään edullista työvoimaa ja edullisia rakenneita. Mutta eh, miten sitten jaetaan sitä vaurautta, jota saadaan aikaan muiden kustannuksella. Me tulimme tukemaan kumpaakin mietintöä äänestyksessä. Lopuksi haluaisin korostaa sitä, että on tehtävä enemmän määriteltävässä ihmisoikeuksia ja sosiaalista vastuuta, joita me haluamme pitää prioriteetteina, ja meidän täytyy tehdä niin, että ne olisivat pakollisia vaatimuksia, eikä luottaa vapaaehtoisiin määräyksiin. Kiitoksia Taylorille. Sitten ECR-ryhmän puolesta kollega Van Dalen. Minuutti. Kollega Safi heeft een goed rapport geschreven. Kiitokset. Niin, tässä on kyse erinomaisista mietinnöistä ja meidän täytyy todellakin huolehtia myös naapurivaltioidemme lähimmäisistä. Ja Euroopan unionillahan on taloudellisia suhteita esimerkiksi Pakistanin suuntaan ja me haluamme, että tämäkin valtio voisi päästä tulvista aiheutuneista ongelmista ja sinne täytyy myöntää taloudellista tukea tästä syystä. Ja sitten esimerkiksi tuo Jumalan pilkkalainsäädäntö vaatii uudelleen tarkastelua Pakistanissa. Intian ja Pakistanin välillä on neuvottelut käynnissä. Emme voi hyväksyä sitä, että asiat, jotka eivät liity millä tavalla, millä tavalla kauppaan, jotka liittyvät kauppaan, kuten lapsityövoima ja työlakien polke, polkeminen, jäisivät kauppasopimusten ulkopuolelle. Kiitos kollega Van Dalen sitten. Kaksi minuuttia QE NKR-ryhmän ryhmäpuheenvuoro Schulz. Kiitos puhemies, hyvä komission de Gucht, hyvät kollegat. Näitä kolmia mietintöä ei kestellä ilman syytä yhdessä keskustelussa. Haluan kiittää kummankin kaikkien kolmen esittelijän erinomaista työtä mietinnössä nousee esille, että Euroopan parlamentti rajat, ryhmärajat ylittäen halua asettaa kauppapolitiikan laimpiin puitteisiin. Nyt on olla yksipuolisen talouden edistämisen ajan ohitse, ja keskustelu tänään on hyvin ajankohtainen oikeana hetkenä, koska herra komission esiteltyä kauppastrategiansa me käymme keskustelua, joka sisältää monia ajatuksia, jotka jotka voisivat päätyä konkreettisiin hankkeisiin. Ilmastonsuojelu, ympäristönsuojelu, ihmisarvon suojelu, köyhyyden poistaminen ovat tunnettuja tehtäviä koko ihmiskunnalle. Nämä tehtävät ovat tärkeämpiä kuin kaupan intressit. Nykyaikaisen kauppapolitiikan tulisi sisäistää nämä tavoitteet. Yhteiskunnallisen vaurauden kasvaminen, ajattelen miksi ihmisen kehityksen indeksiä ja oikeusvaltion periaate ovat Euroopan talouden olennainen intressi. Ja tätä kautta Euroopan talous asettuu asemaan, jossa se voi menestyksekkäästi verkottua muiden talousten kanssa. Yhteiskuntavastuu ei kuitenkaan voi tapahtua ilman valtion puitteita. Haluaisin korostaa vielä kerran sitä, että minun ryhmäni joissakin kohdissa, joita on näissä komissa mietinnössä, olisi mennyt pitemmälle. Me pidämme hyvänä sitä, että yritykset pyrkivät itse kantamaan yhteiskuntavastuuta omasta aloitteesta kuitenkin sadatuhannet ihmiset kautta maailmaa ovat päivittäin kokemaan, että heidän oikeutensa ovat olemassa vain paperilla, että niitä ei kunnioiteta. Mitä tulee sitten eh, toimittajayrityksiin, ja se, että käytetään lapsi työvoimaa tuotannossa esimerkiksi osoittavat sitä, että on skandinomaisia olosuhteita. Minusta kestävä, häiritsemätön raaka-aineiden ja energian tuotanto, kuten te puhuitte, herra komission jäsen, edellyttää sitä, että me myöskin otamme huomioon näin, nämä kolmen mietinnön ulottuvuudet. Kiitos kollega Scholzille. Sitten minuutin ajan seuraavaksi EFD-ryhmästä kollega Dartmouth. Puhemies, kaupasta saadaan yhteistä vaurautta ja painotan yhteistä. Siitä seuraa, että kauppapolitiikan ei pitäisi melkein koskaan olla sellaista, johon liitetään poliittinen toimintaohjelma. Henkilökohtaisella tasolla kunnioitan kovasti esittelijöistä näiden kolmen mietinnön osalta, mutta filosofia, joka tässä on taustalla, sitä on esitetty monissa vaaleissa ja aina, useimmiten se on esitetty nurin. Tässä nähdään yritys manipuloida EUn kauppapolitiikkaa, joka, jota valitettavasti joka sitoo UKta niin, että saadaan tänne ujutettua sosialistinen toimintaohjelma, joka on johdonmukaisesti hylätty meillä poliittisella tasolla. Esittelijöiden masinoinnit ovat aika vaikuttavia, mutta demokraattina minun täytyy sanoa ei, ja siksi äänestämme huomenna ei. Kiitoksia, kollega Dartmouth. Sitten sitoutumattomin ryhmäpuheenvuoro kollega Stassen puolitoista minuuttia. Kiitos puhemies. Syyt ja seuraukset ilmastonmuutoksesta pohjautuvat teorioihin ja voitaisiin väittää, että se on suorastaan uskonnollistakin. Tässä nyt ähm, maailmankaupassa voidaan puhua ikään kuin ilmastodiplomatiassa, mutta unioni haluaa kauppasopimuksia, siten, mutta siten, että neutraalisti toimittaisiin ilmastokysymyksissä ja kaikki tulee unionin kustannettavaksi. Tässä halutaan tietysti kehittää sisämarkkinoita, mutta kuljetukset sitten taas joutuvat syyttelyn kohteeksi, koska niistä syntyy hiilidioksidia No tästä mä auttaa sitten niitä valtioita, jotka eivät välitä näistä. E- esimerkiksi kilpailukykyiset maataloustuotteet, tässä se näkyy. Eli mihin unioni on nyt sitten ryhtymässä? ei tässä näytä olevan selvät, selviä taloudellisia tavoitteita. Artikla 57 osoittaa, että kansainvälisessä kaupassa täytyy pyrkiä suosimaan tuotteita, joita tuotetaan paikallistasolla. No mikä taloudellinen taika sauva sitten tämän saisi aikaiseksi? Taloudelliset säännöt toimivat toisella tavalla ja kaupan erikoistuminen juuri lisää talouskasvua. Tämä on selvää lapsellisuutta ja tämä on maailmantalouden kannalta aivan huono ajatus. Eivätkä kansalaiset eivätkä yritykset missään tapauksessa odottele tällaista eivätkä ilmastokysymysten ratkaisemista kauppapolitiikan kautta. Tässä me olemme nyt asettaneet itsellemme väärät tavoitteet, kun Intia ja Kiina ja monet muut tämän tyyppiset valtiot eivät välitä niistä pätkääkään. Ja me ainoastaan sitten joudumme maksamaan tästä utopiasta yritysten puolella. Kiitos ja kolkas Sitten muut kuin ryhmäpuheenvuorot. Kaksi minuuttia kollega Hanslik seuraavaksi. Eh Hyvät kuulijat, hyvä komission jäsen. Ensin haluan kiittää herra Desirte hyvin hyvästä yhteistyöstä mietinnössä, joka koskee yritysten yhteiskuntavastuuta kansainvälisissä kauppasopimuksissa. Olin EPP-varjaesittelijä tässä mietinnössä. Yritysten yhteiskuntavastuu on ollut jo jonkin aikaa eh, teemana keskustelussa, jotka koskevat kauppasopimuksia. Tästä on merkkinä viittaus yritysten yhteiskuntavastuuta koskeviin periaatteisiin neuvotteluissa, joita on käyty vapaakauppasopimuksista muun muassa Etelä-Korean, Kolumbian ja Perun kanssa. Olen iloinen siitä, että tällä mietinnöllä parlamentti painottaa sitä, että näitä viittauksia täytyy jatkossa lisätä. Mietinnössä niitä nimitetään lausekkeeksi yritysten yhteiskuntavastuusta. Olen vakuuttunut, että tällaisten lausekkeiden mukaanottaminen kansainvälisiin kauppasopimuksiin myötä vaikuttaa siihen, että saadaan enemmän avoimuutta välineisiin, jotka koskevat yritysten yhteiskuntavastuuta sekä voidaan tukea itse yrityksiä siihen, että ne soveltavat niitä laajasti. Ei pitäisi nimittäin unohtaa sitä, että suuressa määrin riippuu itse yritysten tahdosta se, että nämä välineet toimivat asianmukaisesti. Juuri yritykset tekevät päätökset siitä, mennäänkö pidemmälle kuin nykyiset säännökset nykyisessä laissa. Hyvät kuulijat, olin äskettäin vierailulla Intiassa. Kysyin siellä yrittäjiltä, joita pystyin siellä tapaamaan, kysyin heidän toimistaan, jotka koskevat yritysten yhteiskuntavastuuta. Kaikki he antoivat hyvin konkreettisia esimerkkejä tällaisista toimista, mikä saa minut kovin optimistiseksi. Toivon, että eh, edustaja Desirin mietintö on jälleen uusi ääni siinä, kun EU pyrkii saamaan aikaan sitä, että yritysten yhteiskuntavastuun standardit saadaan laajemmin käyttöön yritysten keskuudessa. Kiitoksia. Kiitoksia kollega Hanslik. Sitten kolme minuuttia kollega Kutas. Toivottavasti äänsin sen oikein. Kiitokset puhemies, hyvä komission jäsen, hyvät eurokansan edustajat. Haluaisin onnitella Jannik Jadota tästä näistä kunnianhimoisista ehdotuksista, joita hän esityksessään te tekee, ja siitä, että hän on ollut kovasti innokas löytämään tarkistuksista yhteisymmärryksen eri puolueiden välillä. On ollut sellaisia avainhetkiä, joilla unioni on voinut puhua yhteisellä äänellä. Kööpenhaminassa esimerkiksi näin on toimittu. Tosin kuitenkin koko maailma odottaa ilmastonmuutosjohtajaa ja voisi olla unioni, joka voisi ohjata valtioita tähän suuntaan. Valitettavasti näin ei ole tapahtunut ja pettymys on ollut huomattava. Tästä voidaan tehdä se johtopäätös, että koko meidän valtioliitossamme ei ole selvää näkemystä tästä asiasta ja on olemassa hallituksia, jotka eivät missään tapauksessa halua sitoutua tehokkaasti kasvihuonekaasujen alentamiseen. Niin tähän tietysti voidaan löytää syyksi myös talouskriisi ja rahoituskriisi ja sen takia kunnianhimoista ilmastopolitiikkaa ei ole haluttu noudattaa. No sitten joka tapauksessa sekä paikallistasolla että maailmanlaajuisella tasolla ilmastonmuutoksen täytyisi olla koko maailman valtioiden eh, tärkein kysymys ja tulevien sukupolvien ajatus, keski, kes, ajatusten keskiössä. Emme voi jättää tulevien sukupolvien maksettaviksi näitä tätä tämän päivän toimintaa, toimintaamme. Me tarvitsemme selkeää myötätuntoisuutta kaikkien valtioiden välillä ja sen takia minä, minä pidän tuota Kankunin huippukokousta mahdollisuutena päästä eteenpäin. Kankunin täytyisi toimia operatiivisena kokonaisratkaisuna sekä oikeudellisesta näkökulmasta, jonka pohjalta voisimme sataprosenttisesti sitoutua näihin sitoumuksiin hiilidioksidipäästöjen laskemisesta. Me, ja me tarvitsemme sieltä myös Kööpenhaminaa vahvemmat lausekkeet ja sitovammat lausekkeet. Unionin täytyy toimia tässä työssä ja me toivomme, että vuoden 2012 tilanne olisi jo parempi kuin tämä tilanne. Meidän täytyy toivoa, että myös kaikki muut neuvotteluosapuolet osallistuisivat tähän kasvihuonepäästöjen vähentämiseen yhtä tehokkaasti kuin me. Maailman kauppaa ei voi missään tapauksessa irrottaa tästä ilmastonmuutoksesta. Maailman kaupan avulla me voimme myös kehittää kehittää monia kehittymässä olevia valtioita toimimaan siihen suuntaan, että ilmastonmuutosta voitaisiin ehkäistä. Tätä täytyy kehittää tietysti myös maailmankauppajärjestössä esimerkiksi tar- tariffipolitiikan kautta ja tuotepolitiikan kehittämisen kautta ja, tuotteiden, ja tuotan, tuotannon työllisyysoikeuksien tehostamisen kautta. Tähän kaikkeen Euroopan unionin täytyy voimakkaasti sitoutua. Kiitoksia. Vielen Dank, Herr Kollege Kut- Kiitoksia kollega Kutasille. Seuraavaksi kaksi minuuttia kollega Bearder. Thank you, Mr. President. Kiitos puhemies, hyvä komission jäsen. Yhteiskuntavastuun käsite ja toteuttaminen on levinnyt viime 50 vuoden aikana nopeasti yrityksiin piiriin. Kuka voisi torjua tällaiset perusarvot? Yritykset kohtelevat kunnialla työntekijöitä ja kunnioittavat ihmisoikeuksia ympäristöä ovat luomassa, tämä on tärkeä asia, mutta tällä hetkellä kuitenkin yhteys on ollut puutteellinen. Kansainvälistä kauppaa sitovat sopimukset valtioiden välillä, mutta pitäisikö yhteiskuntavastuun olla sitova asia, jonka jotain pakko noudattaa, vaan pitääkö siihen sitoutua vapaaehtoisesti. Mutta Euroopan kansalaiset tulee asiasta tietoisemmiksi Monet äskettäiset onnettomuudet, esimerkiksi BPn öljykatastrofi, ovat osoittaneet, mikä on standardi ja mikä on etiikka, jonka mukaan eurooppalaiset yritykset toimivat ulkomailla ja että niitä on seurattava. Tavalliset eurooppalaiset eivät enää ole halukkaita hyväksymään tukea ja kansainvälisen kaupan laajentumista pelkästään taloudellisista syistä. Jos kauppa tuhoaa luonnollista ympäristöä ja alentaa paikallisen väestön elintasoa, me sanomme, että nyt riittää kun kauppa tuhoaa luonnollista ympäristöä ja alentaa paikallisen väestön elintasoa veronanteeksi. Vain hallitukset voivat asettaa normeja, jotka varmistavat, että ne, jotka toimivat avoimemmin ja eettisimmin, eivät eh, kärsi siitä, että jotkut eivät noudata tällaisia eettisiä standardeja. Euroopan unionin täytyy rohkaista yrityksiään noudattamaan ja sitoutumaan yhteiskuntavastuuseen kaikissa toimissaan sekä kotimaassa että ulkomailla. Tällä tavoin yhteiskuntavastuu riskiin, ilman tätä yhteiskuntavastuu saattaa jäädä pelkästään PR-toiminnaksi muutamalle monikansalliselle yritykselle. Pidän hyvänä tätä oma mietintöä, joka saa aikaan sen, että komissio tulee tuomaan yhteiskuntavastuun osaksi kansallisia kauppasopimuksia. Kestävä kehitys ja työntekijöiden oikeukset, niiden täytyy olla tärkeitä ajettaessa EUn kaupallisia etuja ulkomailla. Vielen Dank, Frau Kollegin Berder. Kiitos, kollega Berder. Sitten minuutin ajan herra Henään. Merci, monsieur le président. Kiitos puhemies, hyvät kollegat. Komissio puolustaa villiä vapaakauppaa ja järjestää unionin so- sopila- sopimuksia on toi ikään kuin toiminut äh, ai, Euroopan palkansaajien etujen eh, eh, ehkäisemiseksi. Vapaakauppa on ihan suuri myytti. Jos kauppa on vapaa, niin kaikki mahdollinen hintain polkeminen on mahdollista, sekä verotuspolkeminen, verojen, ympäristöjen, ympäristön, palkkojen, kaiken mahdollisen polkeminen on silloin mahdollista ja tilanne on silloin aivan väärä. Tämä äh, vaik- ajaa perheet ja palkansaajat suoranaiseen kurjuuteen. Jäsenvaltioilta tarvitaan ähm, sitä, että vero, Veroparateisiin hajoitetaan ja energiaa, lääkkeet, maatalous, koulutus taataan kaikille ihmisille ja meidän täytyy myös määritellä selkeät ympäristökriteerit ja yhteiskunnalliset kriteerit, joiden pohjalta tiedetään, mikä on laitonta ja mikä ei, ja näin voidaan palkansaajien etua noudattaa. Vielen Dank, Herr Kollege Enna. herr kollega Enna. Sitten seuraavana kollega Köstinger, kaksi minuuttia. Vielen Dank, Herr President. Kiitoksia, puhemies. EU on, sillä on suuri vastuu ihmiskuntakysymyksissä, sosiaalistandardeissa ja ympäristöstandardeissa. Nämä ovat tärkeä perusta vapakauppasopimuksissa. Jokaisessa neuvottelussa EU voi lähettää viestin siitä, että, ja vaatia sitä, että luonnonvaraa käytetään kestävästi. Haluaisin ottaa kantaa Intian ja Merkosurin neuvotteluihin. Esimerkiksi jos puhutaan työ, lapsityövoiman käytöstä ja luonnonvarojen käytöstä, halutaanko kuitenkin siinä mielessä tuoda halpoja tuotteita Tästä täytyy saada hyviä tuloja kyseisissä maissa, eikä pelkästään saada voittoa. Komission täytyy asettaa selvät standardit ja ottaa mukaan tuleviin neuvotteluihin ja kansainvälisiin neuvotteluihin. Näiden sta- näissä standardeissa ei ole kyse pelkästään EUn edustamista arvoista. Kyse on myös yhtäläisestä kohtelusta tuottajille EUn ulkopuolella ja sisäpuolella. Kyse on kuluttajien etuista ja tuotantopojan avoimuudesta. Tässä yhteydessä haluaisin puhua kollega Sadon mietinnöstä. 48 artiklassa kritisoidaan kovasti eh, yhteistä eurooppalaista maatalousmallia, vaikka se takaa eh, turvalliset elintarvikkeet. Siellä puhutaan eh, ilmastonmuutoksen negatiivisista vaikutuksista oletetuista. Mielestäni elintarviketurvallisuus turvallisuus Euroopan unionin 500 kansalaisille on etu sijalla. EU täytyy pysyä suvereenina eikä olla riippuvainen tuonnista tässä yhteydessä. Tunnen olevan velvollinen eu kansalaisille tässä asiassa. Vielen Dank, Frau Colleen Köstinger. Kiitoksia, kollega Köstinger. Sitten menettelymään puhujalistaa. Ensimmäisenä siinä kollega Roito. Eh, pane předsedo, jsem nadmíru spokojená z nové... Herra puhemies, olen erittäin iloinen siitä, mitä kansainvälisen kaupavaliokunta on tehnyt. Minä silloin puhun, että kauppapolitiikan kautta pitäisi ajaa reilua kilpailua ja esittää eh, eurooppalaisia arvoja kansallisen markkinoilla ennen niin että pyritään korottamaan sosiaalisia ympäristöstandardeja. Tämä on tapa, jolla voidaan poistaa epäreiluja olosuhteita kansainvälistä kilpailusta. Yli kuuden vuoden ajan olen pyytänyt, että kaikkiin kauppasopimuksiin sisältyisi ihmisoikeuslausekkeita, jotka liittyisivät tällaisen tuljetusjärjestelmän mukaisen toimiin. Ja nyt komissio on tässä tekemässä sen, että kiellettäisiin Euroopan maahan tuotaisiin tuotteita, jossa valmistajassa on käytetty orjuutta tai pakkotyötä tai jossa rikottaisiin, niin valmistelussa olisi rikottu ja ihmisoikeusnormeja haluaisin kiittää ja onnitella kollega Safia. Hänen asiakirjansa osoittaa, että parlamentti on menossa eteenpäin. Vielen Dank, Frau Kollegin Reutova. Kiitoksia kollega Reutovalle. Sitten kollega Mikolasik seuraavana. Uh, vielen Dank, Herr President. Možnosti, ktoré prinieslo prijatie Lisabonskej zmluvy, dovolujú dlho očakávané nastolenie rovnováhy medzi obchodným právom... Lissabonin sopimuksen uh, mukanaan tulemat mahdollisuudet aiheuttavat sen, että voimme tehdä paljonkin nykyään. Jos haluamme näyttää uskottavuutta, jos haluamme olla uskottavia, näitä, näitä toimivaltuuksia käyttää hyväksi aktiivisesti. Ja en vieläkin mennä puhua ihmisoikeuksien puolesta. On tärkeää, että komissio tekee sellaisia sopimuksia, josta ei puutu lausekkeita, joissa käsitellään työoikeuksia, sosiaalioikeuksia ja ympäristönormeja. Ja tällaisista lausekkeista pitäisi myös pitää kiinni ja seurata niiden eh, noudattamista. Kyse on myös terveydensuojelusta. Terveys liittyy läheisesti elintarviketurvallisuuteen ja haluaisin onnitella Rova Köstingeriä. Hänen Flytä. Niin. Nämä kolme mietintöä on, voisin sanoa, että on tärkeää, että ihmisiä nähdä välineenä kaupan palveluksessa, vaan siihen, että kauppa pitää nähdä välineenä, joka palvelee ihmistä. Haluan pois siitä logiikasta, että yhden euron voitto kaupassa vastaa kahden euron menetystä ympäristössä tai kahden euron menetyksiä sosiaalisissa kustannuksissa. On myöskin monia konkreettisia esityksiä. Saifin kommentti, joka koskee maailman ympäristöjärjestöjä ja sitä, että ILO saisi lisää valtaa tai toisi rajamaksuja, joiden kautta pyritään välttämään laitonta kilpailua ja päästöjä. Ja sieltä halutaan paikallisiin sotialiseen. Herra komission tämä eivät ole pelkkiä hyviä aikomuksia, vaan nyt me haluamme nähdä konkreettisia tuloksia vaatimuksistamme. Me haluamme nähdä lainsäädäntöä tarvittaessa. Me haluamme nähdä muuttunutta toimeenpanoa tarvittaessa. Ja haluamme, että komissio tarttuu aloitteeseen kansainvälisissä neuvotteluissa niin, että saadaan parannettua tilannetta. Kiitos, kollega Schlöter. Sitten herra Segedi. Eh, Kiitos puhemies, hyvät kollegat. Minun puolueinen Jobbik Majorosaket liike pitää erittäin tärkeänä ympäristön suojelmista ja tasapainon aikaansaamista ympäristökysymyksissä. Euroopassa ei pelkästään ole talouskriisi, vaan myöskin ympäristökriisi. Tähän liittyen on erittäin tärkeää, että elintarvikkeiden ja kevyen teollisuutta on Euroopassa. Ei ymmärrä miksi Euroopan pitää tuoda kiinalaista valkosipulia ja paprikaa, kun sitä voidaan paikan päällä tuottaa. Tästä syystä sanoisimme, että paikalliset elintarvikkeet tarvitaan paikallisia elintarvikkeita kevyen teollisuuden käyttöön. Meidän täytyy suojella eurooppalaisia viljelijöitä ja meidän terveemme on suojella myöskin kansalaisia. Niitä saavat puhtaita, hyvälaatuisia elintarvikkeita paikallisilta viljelijöiltä. Siksi ei ole hyväksyttävissä sitä, että ympäristö, Voi täytyy hyväksyä se, että laajalti pitää ottaa käyttöön ympäristöystävällistä tekniikkaa. Kiitos. Kiitoksia kollega Shagadi. Sitten tämä menettely lopuksi kollega Kelly. Um, competition is the life of trade. And obviously... Kun kilpailu on osa kauppaa ja kilpailua varten täytyy pystyä kilpailemaan. Jotkin järjestelyt, joita meillä on kolmansien maiden kanssa, ovat huonoja meidän omille tuottajillemme. On totta, että monet meidän maataloustuotteemme, monet kalastuksen tuotteet, joita tuodaan Eurooppaan, on tuotettu huomattavasti huonommissa olosuhteissa kuin meidän omalla alueella. Tähän täytyy tulla puuttua. Sanotoni tämän. Myönteisesti haluaisin sanoa, että jotkin sopimukset, joita on tehty äskettäin, ovat todella hyviä kuten vapaakauppasopimus Korean kanssa. Me tarvitsemme lisää samankaltaista, ja monet ovat varmasti samaa mieltä siitä, että siitä on hyötyä heille ja meille. Haluaisin kuitenkin kysyä komissiolta, onko suunnitelmia saada aikaan kauppasopimusta Japanin kanssa, koska on selvää, he hyötyisivät tästä samoin kuin mekin. Vielen Dank. Herr Kollege Kelly. Kiitoksia kollega Kellylle. Nyt sitten annan puheenvuoron komission jäsen Kuhtille. Thank you very much, uh, Mr. President. Kiitoksia puhemies. Mielestäni tämä on ollut hyvin rikas keskustelu. Ja kun ajatellaan tätä filosofiaa näiden kolmen mietinnön takana, joka on samanlainen, niin nämä ajatukset joita on tänään esitetty, niihin ei tietysti voi tässä lyhyessä käytettävissä olevassa ajassa vastata niihin. Jotkut ideat ovat toteutettavia, mutta toiset vähemmän, koska toimimme sellaisissa oikeus- ja poliittisissa puitteissa sekä 27 jäsenvaltion unionina että VTOn jäsenenä. Yritän painottaa sitä, mitä minä pidän olennaisena kussakin mietinnössä Saifin mietinnöstä. Monet teistä otitte esille mahdollisuuden ilon äh, tarkkailijastatuksesta. Lähtökohtani on se, että tietysti parempaa kansainvälistä hallinnointia ja koordinointia tarvitaan. Seuraava huolenaiheena on se, että jotta voidaan saada kauppapolitiikalla parempia sosiaalisia ja ympäristöllisiä tuloksia aikaan, täytyy asettaa tavoitteita, jotka voidaan saavuttaa. Jos ollaan realistisia VTO-jäsenyydestä, että se tulisi kaupan toimintaohjelmaan, se on pitkäaikainen tavoite. Haluan lisätä, että koskien desafiliitit liittynyttä ehdotusta, että pitäisi olla ihmisoikeusarviointia ja raporttia vapakauppasopimuksista, että uskon, että tämän pitäisi tapahtua neuvotteluiden kautta. Ja olisin aika skeptinen siitä, että olisi erityisaikoja neuvotteluiden lopun välillä ja sitten sopimusten aloittamisen välillä. Tässä keskustelin aamulla eri asiayhteydessä, mutta pitäisi pidättäytyä tässä menettelytavassa, joka on Lissabonin sopimuksessa, joka tekee selväksi, että komissio tekee aloitteen ja sitten alkaa ratifiointiprosessi neuvosto allekirjoittaa ja heille kuuluu ratifiointi ja parlamentilla on oikeus ja velvollisuus ratifioida äänestämällä. että olisi ennakkoehtona tämä. Siitä olisi kovin positiivinen, mutta toisaalta mielestäni idea itsessään, että arvioitaisiin ihmisoikeusvaikutuksia sopimuksen osalta, on järkevä ja siinä milloin on positiivinen asenne. Sitten erityiskysymyksiä nostettiin esille, jotka koskevat esimerkiksi lapsityövoiman käyttöä. Tiedätte, että tällä hetkellä neuvottelemme vapaakauppasopimuksesta Intian kanssa – ja siinä koko kestävyysasia täytyy käsitellä. Intia on hyvin skeptinen tällaista osaa kohtaansopimuksessa, joka koskee kestävyyttä, mutta me vaadimme edelleen sitä, että tällainen kappale tulee sopimukseen. Ja uskon, että lopulta näin tapahtuukin. Se, mitä haluaisin kysyä teiltä, on, että myöhemmin kun Teidän täytyy keskustella tästä asiasta, niin otatte huomioon sen, että yksittäisten kolmansien maiden ajatukset tällaisesta kestävyyskappaleesta, niillä ei pelkästään tekemistä sisällön kanssa, vaan myös sen filosofian kanssa, että tietyt kolmannet maat, mikä niillä on tästä filosofia tästä asiasta. Sitten sodan mietinnöstä. haluttiin kuhunkin kahdenväliseen sopimukseen ympäristöosa. Ympäristöllinen kestävyys eh, on alaisia, johon liittyy se, että turvallisuus ei kuulu meille. Monet osatekijät, jotka täytyy ottaa huomioon, että saadaan eh, tyydyttävä vastaus ilmastonmuutosta haastekseen. Rahoituksesta päästörajoituksiin niitä ei voi rajoittaa säännöksiin kauppasopimuksissa. Sillä on laajempi foorumi, ja jos otetaan huomioon, että siellä saadaan sopimus aikaan, niin sitten sen täytyy heijastua kahdenvälisissä vapaakauppasopimuksissa. Myös kehityskierroksella, Dohan kierroksella, voiko se siellä onnistua, se on kysynalaisempaa. Kun on näin monitahoinen sopimus, niin vo, siellä tuskin voidaan ottaa ilmasto-osaa mukaan siihen lopputulokseen. Mutta tietysti sen puolella olisimme. Sitten herra Desirimietintö. Tämä on hyvin hyvä ajankohta, kun komission tiedonanto yritysten yhteiskuntavastuussa on tekeillä. Komissio ja OECDn jäsenet antavat aktiivisesti panosta siihen, että nykyisiä OECD-viitearvoja voidaan ajoissa päivittää ministerikokousta ajatellen ensi toukokuussa. Kaikki toimet, jotka liittyvät yritysten yhteiskuntavastuuseen, ovat huolellisesti harkittuja. Niistä harkitsemme huolellisesti niitä eri mahdollisuuksia, joilla voidaan asiaa tukea yritysten keskuudessa. Ja otetaan huomioon erityisesti seuraukset ja toteutettavuus. Haluan lisätä, että kyse ei ole pelkästään kauppaan liittyvästä asiasta monenkeskisissä ja kahdenvälisissä sopimuksissa. Äskettäin Yhdysvalloissa hyväksyttiin lainsäädäntöä, joka myötä kansainväliset yhtiöt, multino, monikansalliset yhtiöt, ei pelkästään niiden toiminnot, vaan niiden laillinen toimipaikka Yhdysvalloissa, niiden pitäisi olla vastuussa ja niiden pitäisi tehdä sellaisia rahoitustransaktioita, jotka kunnioittavat raaka-aineita. Tämä on hyvin kiitettävä aloite. Se ei ole ollenkaan kahdenvälisten sopimuksen puitteissa. Monet näistä toimista, jotka koskevat raaka-aineita, eivät ole kahdenvälisissä sopimuksissa, vaan yksinkertaisesti ovat investointi- ja rahoitusoperaatioita ylikansallisissa yhtiöissä, mutta jos niiden oikeudellinen toimipaikka on Yhdysvalloissa, niin Yhdysvallat voi ryhtyä toimiin näitä yrityksiä kohtaan, niin olisi hyvä ajatus, jos voisimme tehdä ihan samoin koskien eurooppalaisia yhtiöitä, jotka ovat aktiivisia useimmiten kolmannen maailman maissa. Ja sitten jälkeenpäin, jos voimme laajentaa tätä maihin, kuten Kanada, Australia, niin sitten voisimme saada mukaan laajemmin tällaista teollista toimintaa mukaan louhintatoimia maassa ja kaivostoimintaa. Tämä olisi tärkeä panos kehitysyhteistyön osalta kestävissä oloissa. Lyhyesti sanottuna onnittelut kolmesta mietinnöstä ja olen todellakin haluama, halukas jatkamaan keskusteluja näistä aiheista kanssanne tulevina kuukausina ja vuosina. Kiitoksia. Kiitoksia komission jäsen. Keskustelun lopuksi saavat kukin esittelijä kolme minuutin puheenvuorot ensin kollega Saifi. Euh, Kiitos puhemies. Niin, meillä on kovin vähän aikaa käydä todellista keskustelua siitä, mitä komission jäsen ehti vastata, mutta me varmasti keskustelua jatkamme, niin kuin sanoitte itsekin. Haluan erityisesti aluksi kiittää kaikkia puheenvuoron käyttäjiä, varsinkin varjoesittelijöitä, samoin kuin Jannik Jadoa sekä Harlem, Harem Desiria yhteistyöstämme. Tämä asia on ollut hyvin laaja ja sen kautta me olemme voineet vaihtaa näkemyksiä ja samassa näkemyksessä edetä eteenpäin, jotta kauppasopimuksessa noudatettaisiin paremmin työoikeuksia, ympäristöoikeuksia ja ihmisoikeuksia. Kuten minä jo ehdin sanoakin, me tarvitsemme aikaa, tekin siihen puutuitte komission jäsenenä, me tarvitsemme aikaa siihen, että ajatukset muuttuvat ja mentaliteetti muuttuu, mutta tähän tätä emme voi odotella ihan yksiksemme ilman selkeitä välineitä ja ehdotuksia joista tänä iltana on puhuttu. Näiden pohjalta me pääsemme pikkuhiljaa oikeanmukaisempaan ja vihreämpään talouteen. Unionin täytyy pyrkiä aloittamaan tämä muutos ja toimia esimerkkinä kauppakumppaneihinsa nähden. Kiitokset. Vielen Dank, Frau Kollegin Seifi. Kiitoksia, kollega Saifi, Nyt kollega Jadot. Merci, monsieur le président. Kiitokset puhemies, kiitokset komission jäsenelle vastauksista ja ehdotuksistanne. Olen kirjannut vastauksenne ylös ilmastoasioihin ja toivon, että myös muista kohdista pääsemme työhön kiinni ja niiden pohjalta sitten saisimme aikaiseksi konkreettisia toimia ja välineitä kauppasopimuksiin ja ajatellen, vaikka se ajatus, että maailmankauppajärjestössä kauppaneuvottelujen käynti on epäilemättä äärimmäisen monimutkaista, mutta se tarjoaa kuitenkin valtavasti mahdollisuuksia unionille siihen, että voisimme kahdenvälisiin sopimuksiin ottaa paljon uudistavampia ajatuksia ja luomaan tällaisia uudenlaisia kauppasopimuksia tavoittaaksemme ne ajatukset, joita meillä on ihmisoikeuksissa, ympäristökysymyksissä ja yhteiskunnallisissa kysymyksissä. Tämä on hyvin selvä mahdollisuus ja hyvin selvä tarve Joo, meidän, meidän huomenna tästä äänestämme toivottavasti suurella määräenemmistöllä. Se olisi aivan oikea viesti komission suuntaan ja neuvoston suuntaan näissä asioissa. Stassenille, joka itse asiassa jo lähtikin täältä, niin talouskirjoja jatkuvasti kirjoitetaan tuon edellyttävän vuosisadan näkemyksestä, eli voidaan ajatella, että ne haasteet joten, ja ne vastaukset, joiden ympäristökysymykset ja sosiaalikysymykset otetaan kustannus näihin hintoihin mukaan, on vähän vanha-aikainen ajatus. Ja sitten Kristiina tässä Euroopan unionin elintarvikesuvereniteettia te itsemääräämistä siitä puhuitte ja Valko-Venäjän kanssa on tehty tästä kysy- no, sopimuksia. Sehän suorastaan vaikuttaa Euroopan elintarviketurvallisuuteen ja vapaakauppasopimuksiin. Mutta joka tapauksessa kiitoksia teille kaikille, kiitoksia komissiolle selkeistä ehdotuksista tulevaisuutta ajatellen. Sitten keskustelun lopuksi Desir. Kiitos puhemies. Niin, tässä on kaksi minuuttia aikaa. Jos, tässähän nyt oli juuri... Oh, äsken ongelmia tuon puheenvuoron ajan kanssa, mutta pyrin nyt tässä kiittämään lyhyesti kaikkia kollegoita ja komissiota. Tässä näyttää olevan suuri yhteisymmärrys ryhmien välillä. On tietysti pikku erityisyyksiä vielä kauppapolitiikassa ja niissä sopimuksissa, joita me neuvottelemme sosiaaliasioissa ja ympäristökysymyksissä, mutta muuten konsensus vallitsee. Tässä te esititte hyvin kiinnostavan puheenvuoron. Se varmasti kansalaisia innosti kovasti täällä Euroopan unionissa. Huomauttaisin kuitenkin yhden, asia, yhden kohdan siitä, mitä komission jäsenkin sanoi yritysten sosiaalisesta vastuusta. Olette aivan oikeassa, se ei voi kuitenkaan siirtää jäsenvaltioiden vastuuta ja valtioiden vastuuta ja lainsäädännöistä vastuuta mitenkään syrjään, ei OECDssä eikä YKssa eikä muutenkaan. Täällähän siihen Howitt viittasi. On olemassa uusia edistysaskelia nimenomaan yrity, kansainvälisten yritysten vastuukysymyksissä ja myös muissa kysymyksissä, kun kyse on kansainvälisten yritysten tytäryhtiöistä muissa maissa ja oikeudellisesta yhteistyöstä myös on ehdotuksia, joiden pohjalta voitaisiin toimia niin, että emoyhtiö e ei voi siirtää vastuuta jollekin tytäryhtiölle ja jättää sitä sitten valvomatta ja sitten alihankijoita jättää valvomatta ja Tämä kaikki tietysti vaikuttaa siihen, että kaikkia ympäristö- ja yhteiskunnallisia sääntöjä noudatetaan. On tietysti hyvin vaikeaa toimia kaikkiessa näissä kysymyksissä johdonmukaisesti. Monissa sopimuksissa, esimerkiksi sopimuksessa Korean kanssa ja monien latinalaisen Amerikan valtioiden kanssa, on pikkumainintoja näistä meidän kysymyksistämme, mutta komission kanssa varmasti jatkamme eteenpäin tässä, jotta johdonmukaisuus juuri yhteiskuntavastuuasioissa ja kestävän kehityksen